Allora, buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikki. Tervetuloa. Pitäisi varmaan aloittaa valiokunnan kokous ihan suoraan. Esityslistaan täytyy tehdä pari muutosta. Olette varmaan saanut tietoa, että valtuuskunnan vierailu kulttuurivaliokunnasta Sveitsin kanssa on sovittu. Sveitsin edustajat tapasivat puheenjohtaja Pakin heidän iltapäivällä ja siellä keskusteltiin Sveitsin osallistumisesta Erasmus Plus-ohjelmaan. Sitten esittelijä, joka liittyy Creative Europe-ohjelmaan – Costa on tänään Venetsiassa. Hyvä hänelle. Sitten esityslistalla kohta kahdeksan on siirretty seuraavaan kokoukseen. Ja jos teillä ei ole jotain kirjallisia kysymyksiä, niin voimme myöskin siirtää koordinaattorien kokousta, eli kohtaa yhdeksän seuraavaan kokoukseen, eli 17. syyskuuta. Nämä muutokset huomioon ottaen meillä on tänä aamuna aika lyhyt kokous. Lähinnä meillä on äänestyksiä. Eli voimmeko hyväksyä esitystä tällaisena? Eli sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Pöytäkirjojen hyväksyminen 17.18. kesäkuuta ja 10.11. heinäkuuta pidetyistä kokouksista. Nämä pöytäkirjat on liitetty kokousasiakirjoihin ja ehdottaisin, että pöytäkirjat hyväksytään, ellei teillä sitten ole vastalauseita. Ilmeisesti ei ole, eli voimme siirtyä sitten kohtaan kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Varmaan kaikki tiedätte, että tänä kesänä ikävä kyllä kollega Lothar Biski kuoli 13. elokuuta. Hän oli 71-vuotias. Hän oli Saksassa merkittävä henkilö. Hän oli pitkään sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja. Ja hän oli myöskin Saksan parlamentista vuodesta 2005-2009. Ja vuoden 2009 Eurooppa. Valin jälkeen hän oli GUE-ryhmän johdossa. Ja hän oli myöskin puheenjohtajakouksessa ja hän on ollut myöskin varapuhemiehenä, ää, äh, varapuheenjohtajana tässä valiokunnassa. Eli ehkä voisimme nyt pitää minuutin hiljaisuuden hänen kunniakseen, jos teille sopii. Bine. Ringrazio. Kiitoksia. Muistuttaisin, että muutama tulkkauskieli puuttuu. Bulgaria, Kroatia, Tsekki, Verolatvia, Liettua, Malta, Portugali, Slovenia ja Ruotsi puuttuvat. Ja myöskään Hollannista ei ole tulkkausta. Mutta hollantia kuitenkin voi puhua. Eli nämä tulkkauskielet puuttuvat. Sitten neljäs kohta esityslistalla äänestykset. Ensin tarkistukset, joita on esitetty yleisen talousarvion 2014 tässä on useita tarkistuksia, paljon kompromisseja myöskin. Ja koska neuvosto on hyväksynyt kannan hyvin myöhään, joitain tarkistuksia on mukautettu. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Lokkegaardille. Niin ja muistuttaisin, että myös on esitetty kolme suullista tarkistusta, eli Lokkegaard saa puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much, Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa takaisin, hyvät kollegat, hyvin ansaitulta lomalta. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä näistä neuvotteluista. Ne ovat mielestäni olleet erittäin hedelmällisiä. Kuten näette tästä luettelosta, meillä on paljon eri kompromisseja jotka kattavat miltei kaikki tässä valiokunnassa, joten varmaankin voimme jatkaa valiokuntamme hyviä perinteitä yksimielisyydessä budjettikysymyksistä. Omalta puoleltani esitän kolme suullista tarkistusta. Vähän myöhässä ollaan tässä oltu ja unohdettiin määräaikakin eilen, eli siitä syystä tämä menettely on tällainen, mutta palaan siihen, kun aloitetaan äänestys. Eikä käsittääkseni tässä nyt ole syytä sen kummemmin enää venyttää mitään. Meillä allora, visto che... Eh, no niin. Meillä on aika paljon aikaa kuitenkin, eli voimme ihan rauhassa edetä. Kaikki voivat sitten äänestää asiasta, asiatilan tuntien. Sitten kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5702 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5703 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi seitsemän yhdeksän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. nolla puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 751 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tässä kohtaa on suullinen tarkistus. Se liittyy kompromissi nelosen ilmeisesti. Eh, olkaa hyvä. To table the amendment. Haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen, kompromissitarkistuksen neljä, joka liittyy Euroopan yliopistojen mestaruuteen kolme miljoonaa sitoumuksiin ja rahoihin. Eh, Eli äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 57 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5715 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5753 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5754, toinen osa. Puolet, äänet puolesta vastaan. Ais on rauennut. Selvä. Eli sitten kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5724 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5725 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 ja siihen liittyy suullinen tarkistus, eli Lokkegaard voisi esitellä sen. The second one. Niin toinen, joka koskee kompromissitarkistusta 11, Euroopan kansalaisille 2 miljoonaa sitoumuksissa määrärahoja. Allora, votiamo il compromesso. Eli äänestämme kompromissista 11 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 5755. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5728 puolesta vastaan. Tämä täytyy varmaan tarkistaa. Eli 5728. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestetään uudestaan siis, vaikkakin tulos oli jo aika selvä, eli hyväksytty. Sitten 5, 7, 5, 6, siihen liittyy suullinen tarkistus. Yes, uh... Kyllä, ihan lopuksi suullinen tarkistus 5756 6,3 miljoonaa sitoumuksiin ja määrärahoihin. Eli 5756 ja siihen liittyvä suljen tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5730 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 5731 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5757 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5734 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5735 on vedettykin pois. 5736 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5737 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5738 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5758 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5740 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli onnittelut. Ja sitten Siirrymme kohtaan viisi. Ja tämä liittyy lausuntoon, joka on liittynyt budjettiesitykseen. Ja Lockegaard esitteli heinäkuussa lausunnon ja 17. heinäkuuta tarkist- tarkasteltiin tarkistuksia ja sitten on tullut uusia tarkistuksia ja muutama kompromissi. Eli voimmeko suoraan siirtyä äänestyksiin? Ilmeisesti voimme. Eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan tämä. Eli tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Odottelemme hetken. Jotkut äänestyslaitteet ilmeisesti eivät toimi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty kahdella äänellä. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan vielä tarkistus 9. Äänestys alkaa. ehkä se sittenkin hylättiin. Äänestys päättyy. Niin suoka anteeksi. Hylätty. Tarkistus 9. Sitten loppuäänestys. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Eli onnittelut valmistelijalle. Niin, suoka anteeksi. Eli loppuäänestys pitää vielä tehdä sähköisesti. Eli vielä loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, hyväksytty yksimielisesti käytännössä. Eli kiitoksia kaikille. Jos on muita asioita, joista pitäisi keskustella, no varmaankaan kyllä ei ole. Eli seuraava kokous on sitten 17. syyskuuta yhdeksältä. Eli kiitos kaikille ja hauskaa viikonloppua. No, bravo, bravissimo. Eh, no, dico, non così. è andato benissimo.